herr präsident! huomenta hyvät naiset ja herrat istunto alkaa. ensimmäinen kohta esityslistalla neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan neuvoston kokouksen valmistelu 20.21. maaliskuuta 2014 ja Neuvoston nimissä puheenvuoron saa Kokulas, olkaa hyvä. The Spring European Council meeting Kevään huippukokous on perinteisesti omistettu talous- ja sosiaalipolitiikalle. Kuitenkin ennen kuin